here. No, Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich No niin, hyvät naiset, tervetuloa tähän yhteiseen kokoukseen Deven kanssa. Ja toivotan Linna Mäkevänin tervetulleeksi. Kertomaan äh, siirtolaisia, pakolaisliikkeistä. liikkeistä ja mitä tässä voidaan tehdä. Tämä on yhteinen mietintö. Kollega Valenciano, Dias de Mera, Garcia, Consuegra ovat laatineet. Tämä on tällainen suuri espanjalainen koalitio, joka tätä asiaa meillä nyt sitten esittelee. Ja toivottavasti tästä nyt löytyy jotain. Mehän näemme koko ajan miten äh, yhä tärkeämmäksi on muuttunut äh, näiden maahanmuutto- ja pakolaisvirtojen äh, syiden vastainen tavallaan taistelu. Ja että maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksissä sekä kehityspolitiikalla että ulkopolitiikalla on selkeät yhteydet. Tässä ei ole kysymys enää pelkästään sisäpolitiikasta ja sisäisestä turvallisuudesta. Näemme sen myös niistä äh, puheista, mitä Jean-Claude Juncker äh, sanoi muun muassa esimerkiksi unionin tilapuheessaan. Linda, ole hyvä. Thank you. Well, well colleagues, we were running a bit late oh. now. Hyvät kollegat, meillä olemme hieman nyt myöhässä myöhässä. Meillä edellisessä kokouksessa oli Saharov-palkinnon jako, joten tämä hieman typistyi. Pyydän, että meillä, kun meillä on 500 tarkistusta, niin pyydän, että esittelijä ei sanoisi mitään. Näin, että Valenciano Diasen Meerän siellä valmiina. Onko teillä mitään lisättävää ennen kuin avaamme keskustelun, koska aika monta kollegaa jäi ilman puheenvuoroa viime kerralla, joten nyt olisi hyvä sitten aloittaa heistä. Elina Valentiano ensin ja sitten Jasemera. Si, eh... Kaksi sekuntia vain tarvitsen, en enempää. Ensinnäkin kiittäisin puheenjohtaja Brokkia, tai sanoisin Brokille, sanoisin hänelle, että tämä suuri koalitio täytyy laatia tai saada aikaiseksi täällä parlamentin sisällä, koska kun päätöksiä tehdään Euroopan komissiossa ja ulkosuhdehallinnossa, niin monesti siellä jätetään parlamentti huomiota, joten minä ehdottaisin, että tämän mietinnön, ei pitä, tämän mietinnön pitäisi ottaa käsiinsä tai vaatia käsiinsä sitä roolia ja vaikutusta, mikä sillä pitäisi olla ulkopolitiikkaan liittyen nimenomaan pakolaisiin. Eli suhteen pitäisi olla sellainen, että parlamentti puhuu isoon ääneen sen suuntaisesti, miten se haluaa sanoa niin, että Euroopan parlamentin pitäisi olla se viimeinen, viimeinen linnake, joka puolustaa Euroopan perusarvoja, yhteisvastuuta ja muita tärkeitä arvoja, joita emme tällä hetkellä toteuta täällä Euroopassa. Kuten totesin, 550 tarkistusehdotusta on tehty, eli se tarkoittaa sitä, että kollegat ovat kiinnostuneita tästä aiheesta ja yhteisesittelijät olemme laatineet 30 tarkistusta ja minä olen myös sitten esittänyt vielä Deven puolesta omia tarkistuksiani Enrique Guerreron kanssa yhdessä. Ja näiden tarkistusten tarkoituksena on valaista hieman tarkemmin sitä roolia, mikä parlamentilla pitäisi olla. Yritetään ensinnäkin korjata siinä se brutaali pakko mielle, joka liittyy sellaiseen visioon, visioon, joka on vallalla aina, eli että turvallisuus, kontrolli, takaisinotto ja kaikki tällaiset, nämä ovat aina tärkeämmällä sijalla kuin ihmisoikeudet, yhteistyö ja niin edespäin. Joten sen takia tällainen visio, joka liittyy ihmisoikeuksiin ja kehitykseen vahvemmin myöskin komission taholta. Komissio korostaa aina rajavalvontaa esimerkiksi. Pitää vasta, välttää se, että tai siinä tarkoituksena on välttää pakolaisen ja maahantulijoiden saapuminen Euroopan unioniin. Minä haluan tässä suuren äänen sanoa, kuten monet muutkin kollegat, että Euroopan parlamentti on täysin ajettu nurkkaan koko tässä järjestelmässä, jossa Euroopan unioni toimii ja jonka pitäisi harjoittaa dialogia kolmansien maiden kanssa. Katsotaan, mihin tällä järjestelmällä päästään. Me emme tiedä ihan tarkkaan, mitä tässä oikein priorisoidaan. Meistä vaikuttaa siltä, että yhtäältä painotetaan sitä, että sellaisia henkilöitä, joilla periaatteessa on oikeus päästä unioniin, ei päästettäisi tänne. Komission ja ulkosuhdehallinnon politiikat näyttää olevan tämä. Me haluamme korostaa sitä, mikä tällaisten sopimusten rooli pitäisi olla, joita tällä hetkellä allekirjoitetaan, ja jossa meillä tällä hetkellä parlamentina on hyvin pinnallinen rooli. On hyvin tärkeää, kuten alussa sanoin, että parlamentti lähettäisi täältä selkeän viestin Euroopan perusarvojen takaisin voimaan saattamiseksi, ne on ajettu nurkkaan. Ja toiseksi sitten täytyy korostaa Euroopan parlamenttia tässä tehtävässä. Tämä on perustavanlaatuisesti se pääkeskustelu, joka pitäisi käydä täällä tänään ja joka on jo aikaisemminkin käyty. Kiitos sitten Diasamera. Paljon kiitoksia arvoisat puheenjohtajat. Niin minä yritän nyt tarjoilla jonkinlaista uutta visiota tästä yhteisestä mietinnöstä. Ja täytyy sanoa, että meidän työmme ydin esiteltiin jo aikaisemmassa istunnossamme, johon viitattiin ja josta Saharov palkinnon jakotilaisuudessa myöskin keskusteltiin. Meidän työmme on tärkeä, mutta se on vaatimaton toisaalta. Se on avannut aloitteita, joilla on merkitys tämän kokonaisuuden eteenpäin saattamiseksi. Minä korostan parlamentin roolin keskeisyyttä ja sen esille tuomista. Ja sen takia kohdassa 19 mietinnössämme, jos haluatte katsoa sitä, kyseessä on keskeisesti se, että Euroopan parlamentin kannalta on tärkeää Mm, korostaa kansanjoukkojen massasiirtojen merkitystä liikkuvuuden kannalta ja kuinka tärkeää on hallinnoida asianmukaisesti ja äh, läheisyysperiaatteita noudattaen ihmisoikeuksien teemaa, jotka ovat ytimessä kaikessa tässä toiminnassa niin, että voidaan hallinnoida massojen siirtoa paikasta toiseen, analysoimalla ensinnä niiden syyt ja analysoimalla vastuut koko kansainvälisen yhteisön eri aloilla ja täällä Euroopan tasolla. Ja tämä hallinnointi pitäisi tapahtua kolmen kriteerin alaisuudessa. Ensinnäkin kriteerin, järjestyksen ja äh, sääntöjen mukaisuuden alaisuudessa. Me hallit, haluamme hallita siirtolaisvirtoja tai muuttoliikettä sillä tavalla, että se tapahtuisi sääntöjen mukaisesti. Ei ole mahdollista tehdä mitään pelkästään retoriikan avulla, vaan sitä täytyy sitä toimintaa tukea myöskin budjettivaroin. Ja tarkistusten suhteen totean, että meillä on mahdollisuus syventyä niihin myöskin myöhemmässä vaiheessa, mutta näinä päivinä olen pyrkinyt Viime päivinä olen pyrkinyt ryhmittelemään nämä 547 tarkistusta. 90 on PPltä omalta ryhmältäkin, 90 ja vähän yli sosiaalidemokraateilta, 120 ECRltä, 40 vihreiltä ja 49 GUElta ja 35 EFDDltä 67 ja vielä pari muuta muilta. Mitkä ovat ne tärkeimmät teemat, jotka ovat nousseet esille tarkistuksissamme, tarkistuksissa? Me otamme esille tässä nyt tässä. Siis tarkistuksissa aina korostetaan eikä niinkään korjata. Toivottavasti pystymme rikastuttamaan näillä tarkistuksilla meidän työtämme. Teemat siis ovat seuraavanlaiset. Luen ne teille hyvin lyhyesti, koska ne ovat koko mietinnön pohja. Ai, voimauttaa naisia, lisää näkyvyyttä yksin matkustaville lapsille, lgtb yhteisöille ja vaaditaan pitkäaikaista politiikkaa eikä lyhytä, lyhy, lyhyen aikavälin politiikkaa. Ja on kunnioitettava kansainvälistä humanitaarista oikeutta, on analysoitava syvät, syvemmät syyt tällaisille massamuuttoliikkeille jotka siellä takana ovat. Ja on ehdit, et, etsittävä konkreettisia koordinoituja ratkaisuja. Ja kaikkein eniten olemme huolestuneita siitä, että haluaisimme lisää solidaarisuutta eri maiden taholta. Ja tässä on myöskin tehtävä juridisia tarkennuksia, koska on pyydetty maahanmuuttajien kategorisointia, luokittelua. Siis meidän, meidän, meidän mielestämme ei ole mitään epäselvyyttä siitä, että on ero pakolaisen ja maahanmuuttajan välillä. Ja on pyrittävä takaamaan laillinen maahantulo ja turvallinen maahantulo. Ja tässä on ristiriitainen kohta sitten seuraavaksi, ja se liittyy Turkin julistuksen hyötyihin ja haittoihin. Minä nyt kutsun sitä julistukseksi, koska ei tule muuta parempaa sanaa mieleen. Ja sitten on tarkistuksia myöskin narratiivin tarinan muuttamisesta. On yritettävä muuttaa se negatiivinen mielikuva, joka muuttoliikkeeseen on aina tanoimmissa tai tarinoissa liitetty. Ja sitten myöskin Kaleen viidakkoon ja sen purkamiseen on viitattu ja myöskin Dublinin sopimukseen ja kansalaisjärjestöiden väliseen tehokkaampaan yhteistoimintaan, myöskin konfliktien ratkaisuun ja konfliktien jälkeisten tilanteiden parempaan har, har, parempaan hallintaan ja myöskin humanitaaristen käytävien perustamiseen. Pyrimme saamaan aikaiseksi sellaisen mietinnön, johon saamme sitten koko parlamentin enemmistön tuen näiden tarkistusten tukemana people indicate. I'm going to read them. Minulla on täällä seitsemän ihmiset, jotka ovat pyyntäneet puheenvuoron. Luen nämä nimet. Meidän täytyy olla todella tiukkoja. Väyrinen. Eh, mä luen kaikki, jotka minulla on tässä, ja sitten kerron vielä. Adam Gabriel, Anna Gomez, um, ähm, Valmans, Väyrinen, Hautala, Corau and Epitideus. the names I have already. Nämä ovat ne nimet, joita minulla jo on. Onko vielä muita? jotka haluavat puheenvuoron. No niin, puolitoista minuuttia maksimissaan, koska meillä on nyt kymmenen puhujaa Euroopan komission täällä. Viimeksi he eivät ehtineet puhua, koska me olimme myöhässä aikataulusta. Nyt meillä lienee kaikki tässä listalla. Selvä. Hei, uh, Ja ensin edustaja Gabriel, olkaa hyvä. Where I can't, yeah. Merci, Madame la Présidente. Yeah, oh, oh yeah, I can, yes, right over there, yeah, thank you, yeah. Please, you're the first speaker. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoita tästä mietintöluonnoksesta. Tämähän on alustava teksti, joka muodostaa erinomaisen perustan tärkeälle mietinnölle. Minusta näyttää siltä, että tässä mietinnössä on erittäin tärkeitä elementtejä. Korostaisin kolmea. Ensimmäinen on kohta kaksi, joka mahdollistaa sen, että voimme muuttaa paradigmaa ja suhtautua aivan uudella tavalla maahanmuuttoon. Toiseksi on tärkeää, että tässä tekstissä korostetaan EUn sitoutuneisuutta konfliktien estämiseksi ja välittäjän roolissa. Kolmas tärkeä asia on se, että olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentin roolia on korostettu. Ensinnäkin meidän tulisi seurata säännönmukaisemmin toimintaa. Ja on erittäin tärkeää pohtia uusia kumppanuuksia, meidän täytyy myös joustavammin pystyä reagoimaan erilaisiin rahoitusvälinein, mm, koska roolilla todellakin, parlamentilla todellakin tässä on rooli esitettävänä. On tärkeää, että nämä kolme asiaa on sisällytettynä mietintöön. Mm. Sitten vielä korostaisin, että mietinnössä olisi myös pohti pohtia niiden kolmansien maiden asemaa, jotka eivät tee yhteistyötä Euroopan, Euroopan kanssa. Esimerkiksi takaisinottosopimukset eivät välttämättä toimi kaikkien maiden kanssa, niille pitää välittää viesti. Sitten mitä tulee ulkoisiin investointisuunnitelmiin, niitä odotetaan malttamattomasti. Se, ne kuitenkin edellyttävät hyvää hallintoa vain sillä tavalla yksityiset investoinnit voivat kantaa hedelmää alkuperämaissa ja kauttakulkumaissa. Ja esittäisin varaumaan, kun puhutaan niistä maahanmuuttajista tai maahanmuuttajat määritellään niin, että otetaan mukaan myös ne ihmiset, jotka muuttavat ilmastointisyistä. Kun ajatellaan esimerkiksi äärimmäistä köyhyyttä, niin se tietysti saattaa johtaa massiivisenkin maahanmuuttoon, mutta se ei vielä ole pakolaisuuden peruste välttämättä. Haluan vielä korostaa sitä, että tämä teksti on erittäin hyvä ja on tärkeää, että pidämme sen helppolukuisena ja sellaisena, että se välittää todella asiallisen viestin. Um, I'm take people... Kiitos. Ne, jotka eivät saaneet viimeksi mahdollista puhua, saavat puhua ensin, koska jotkut puhuivat myös viimeksi. Anna Gomez, olkaa hyvä. I, I would like to, uh, uh, Haluaisin painottaa, että minusta on sääli, että tätä ei tehty yhteistyössä myös Liben kanssa, joka on se valiokunta, joka itse asiassa käsittelee maahanmuuttoa ja turvapaikkajärjestelmää. Riskinä on nyt se, että tämä mietintö on täysin irrallaan todellisuudesta. On hienoa puhua perheiden yhdistämisestä, mutta jos tietää, että se ei toimi ylipäätään, että meidän hallituksemme eivät kunnioita koko asiaa, niin silloin on riskinä, että, että huolimatta suurista ponnistuksista, joita kollegat tekevät, ja miten tärkeä tämä mietintö on, mutta voi olla, että tämä olisi täysin irrallaan todellisuudesta esimerkiksi tämä uudelleen sijoitusjärjestelmä myös. Pääkysymys on avoimet, turvalliset ja oikeudelliset keinot, joita ei ole olemassa. Joten oli sitten pakolainen eli maahanmuuttaja, niin hän on laittomuuden tilassa, koska ei ole olemassa turvallisia oikeudellisia keinoja tulla, koska me emme niitä tarjoa. esimerkiksi tämä sininen kortti järjestelmä, joka on olemassa, mutta se ei toimi. Siitä me puhuimme tänään juuri Libessä. Kysymykseni esittelijöille. Voimmeko olla johdonmukaisia ja saada aikaan jotain muutosta, kun me näemme, että komissio ja ulkosuudenhallinto jatkavat bilateraalisella neuvottelutasolla ja jättävät parlamentin täysin syrjään? kun ne puhuvat tästä maahanmuuttosopimuksesta. Ei ole mitään järkeä, jos ajatellaan, että maa, jonka pitäisi olla suuri kumppani, kun valvotaan näitä reittejä, ja, ja jossa, siis puhun tässä nyt esimerkiksi Etiopiasta, jossa kuitenkin tämä hallinto sortaa ihmisiä. Tai esimerkiksi Afganistan, ihan kun me puhuisimme jostain turvallisesta maasta – ja voisimme tehdä sen kanssa palauttamissopimuksen. Ja koska esimerkiksi suurin osa yksin tulevista alaikäisistä lapsista tulevat Afganistanista, varsinkin jos he tulevat Azaran vähemmistöstä. Tai kuten Antonio Gutierrez sanoi, olemmeko me ainoita? Onko niin, että ainoat, jotka hallitsevat tätä kriisiä, ovat ihmissalakuljettajat, koska he hyötyvät meidän työstämme? ja me tarvitsemme järkevän tavan toimia. Kiitos, anteeksi, mutta seuraavaksi edustaja Jurek Esäärästä. Tak, bardzo, bardzo dziękuję. Po pierwsze, sprawozdanie nie... Puheenjohtaja, tämä mietintö, tämän mietinnön pitäisi puhua myös maahanmuuttokriisin vastuullisista. Siihen me, sitä meidän pitää puhua. Laiton maahanmuutto on alku myös inhimillisille tragedioille ja ongelmille. Ja se, mitä nyt tapahtuu näillä maahanmuuttoreiteillä, on yhä useammin suuria tragedioita. Ja tämän kriisin äh, kärjistymisestä kantavat vastuun muutamien jäsenvaltioiden hallitukset, jotka tänä päivänä ovat vallassa EU:ssa. Enkä minä ymmärrä, miksi tässä mietinnössä puhutaan niin vähän esimerkiksi velvoitteista ja äh, maahanmuut- laittomasta maahanmuutosta. Jo pari vuotta sitten oli ensimmäiset päätökset äh, huippukokouksesta tästä kriisistä. Ja Ja silloin puhuttiin jo siitä, että meidän täytyy taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan ja että EUlla pitäisi olla mandaatti, YK on mandaatti jotta voitaisiin hallinnoida tätä maahanmuuttoa. Nyt te ehdotatte yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa EU:ssa ja tämä tulee johtamaan kriiseihin ja ongelmiin. Koska Brexit tulee johtamaan kriisiin oli mikä oli. Ja viimeinen huomio, kun me puhumme perheiden yhdistämisestä, niin silloin meidän ei tule unohtaa sitä, että tässä on kysymys niistä valtioista, joissa laki sallii moniavioisuuden. Eli on kysymys sellaisista valtioiden kansalaisista, joilla on ihan erilaisia oikeuksia. Hans. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter, collega's. Kiitos, eh, hyvät kollegat. Se, mitä me täällä tänään puhumme, on ehkäpä yksi suurimpia haasteita, eh, joita Euroopalla on edessään. Olen samaa mieltä Gomezin kanssa, kun hän sanoo, että ehkäpä tämä yhteistyö pitäisi tehdä myös Liben kanssa, koska kun katsotaan, mitä keskusteluita Libessä on käyty, niin jos me olisimme yhdessä laatineet tämän mietinnön, niin se voisi olla vielä vahvempi. Lähtökohta on minusta hyvä. Tässä on paljon ihan hyviä asioita, mutta minusta kaikki voisi olla vielä hieman konkreettisempaa. Tässä on ihan hienoja suunnitelmia, miten me ajattelemme, että voimme hoitaa maahanmuutto- ja pakolaisia kriisin ja olemme tehneet myös tarkistuksia niin, että tämä mietintö olisi vielä konkreettisempi. Yksi asia, joka mielestäni henkilökohtaisesti on kaikkein tärkein ja josta pitäisi puhua enemmän, ovat nämä yksin matkustavat alaikäiset ja kuinka heidät otetaan vastaan Euroopassa ja että me jakaisimme hyviä käytänteitä. Europol sanoo, että noin 10 000 tuhatta äh, yksin tullutta alaikäistä lasta on kadonnut Euroopassa. Ja tähän pitää myös kiinnittää huomiota. Mitä me teemme, jotta me löydämme nämä lapset takaisin? Meidän täytyy saada heidät äh, äh, irti sellaisten ihmisten kynsistä, joilla ei ole niin hyviä ajatuksia. Sitten toinen ajatus liittyy Kaleen viidakkoon. Minä kävin siellä henkilökohtaisesti ja näin paikan päällä, mitä sillä tapahtuu. No, viidakko on purettu ja heidät on siirretty ympäri äh, Ranskaa, mutta samanaikaisesti näkee, että syntyy tällaisia pop-up-telttakyliä äh, sinne tänne. Eli me emme ymmärrä todellisuutta. Mitä me teemme näille äh, turvapaikanhakijoille, jotka haluavat Englantiin? Mitä me teemme heille? Mitä me teemme lapsille? Mitä me odotamme siitä, että miten Eurooppa esimerkiksi hoitaa nämä lapset, koska se, mitä Kaleessa tapahtui, ylittää kaikki koko mielikuvituksenkin, ja se ei ole Euroopalle arvokasta. Ja kolmas vielä hyvin tärkeä asia, joka on täällä myös jo sanottu, on se, että meillä täytyy olla myös maahanmuuton laillinen keino ja tie. Ja toivon, että me voisimme puhua tästä vielä toisessa vaiheessa, koska tämä on erittäin tärkeä asia ja me tarvitsemme tarpeeksi aikaa niin, että voimme saada aikaan tästä hyvän mietinnön. Kiitos. Thank you. Thank you. If colleagues could bear in mind the time. Pitäkää ää, äh, aika mielessä ja Sitten Heidi Hautala, ole hyvä. Yeah, thank you very much, Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Uskoisin, että meidän pitäisi nyt ensisijaisesti saada aikaiseksi ihmisoikeuksiin perustava muuttoliikepolitiikan ja tulen korostamaan tätä toisen varjoesittelijän Lohviiderin kanssa tässä mietinnössä. Ja uskon, että on hyvin tärkeää, että kaikki asetetaan oikeisiin mittasuhteisiinsa. Tällä hetkellä Pakolaisten osuus Euroopassa on 0,2 prosenttia. Verrataanpa tätä Libanoniin ja Jordaniaan. Siellä luku on 25 prosenttia. Ollaanko nyt kriisissä täällä? Me olemme hyvin järjestäytyneitä yhteiskuntia ja valtioita. Durek toteaa, että e, yhteisvastuun ja yhteisen maahanmuuttopolitiikan puutos on se ongelma. Nyt on varmistettava, että EUn yhteistyövälineet eivät ole ehdollisia kolmansien valtioiden takaisin ottosopimusten ja rajavalvontasopimusten kanssa. Uskon, että yhteistyövälineet tällä välineet ovat suunnattu kohti sortavia toimenpiteitä, jotka oh- aiheuttavat lisää ongelmia, niin sanottuja näitä syviä, ongelmien syvien syitä sen sijaan, että ehkäisisivät maahanmuuttoa. Ja kolmanneksi haluaisin vielä todeta, että Dias Mera aivan oikein ja muutkin kollegat korostivat parlamentaarisen valvonnan tärkeyttä. Se tulee olla vahvaa. Tällä hetkellä e, tulee tapahtumaan toi, niin, että meillä ei, ei tule olemaan minkäänlaista demokraattista valvontaa muuton valvonnan ja yhteistyön alalla, ellei parlamentti saavuta uudestaan sille kuuluva asema. Meillä tulee olemaan yhä enemmän EU-Turkki-kaltaisia tai EU-Afganistan-kaltaisia sopimuksia, eli emme saa lisää yhteistyötä kolmansien valtioiden kanssa tällä alalla. Ja Euroopan parlamentin pitäisi todella ottaa oma, sille kuuluva rooli ja parlamentaarinen <coughs> valvonta tällä alalla pitäisi taata. Libe vaaliokunta kutsuttiin säännön 55 mukaisesti, mutta he eivät halunneet, koska heillä oli liikaa töitä, mutta Libe antaa tähän lausunnon. Ignazio. Grazie, Presidente. Io niin condivido... Kiitoksia. Olen samaa mieltä kollega Hautalan kanssa. Eli tässä on kyse siitä, että yli puolet väestöstä, ähm, jos yli puolestakin väestöstä äh, lähtevät liikkeelle, niin se on katastrofi. Me tarvitsemme koordinaatiota ja LIBE-valiokunnan Kin äh, me Euroopan unionin tulisi antaa tähän ongelmaan äh, vahvempi vastaus. On päästävä jäsenvaltioiden egoismista puhallettava yhteen hiileen. Mitä tähän mietintöön tulee, me pidämme tätä erinomaisena. Tämä teema on erittäin mutkikas. Me tulemme tekemään muutamia muutosehdotuksia tai tarkistuksia. Esimerkiksi eh, olemme sitä mieltä, että eh, puuttuu poliittista tahtoa vastata eh, moniin mm, maahanmuuttoon liittyviin ongelmiin, muun muassa maahanmuuton mm, taustalla oleviin Ähm, syihin. On tärkeää löytää myös pidemmän tähtäyksen vastauksia eikä vain välittömiä vastauksia. Ja yksi syy ongelmiin on tietenkin korruptio, siitä on puhuttu paljonkin myös tässä mietinnössä. Kolmannet maat, ähm, kun ihmiset lähtevät kolmesta maasta, niin se johtaa lopulta siihen, että ne eivät itse pääse kehittymään ollenkaan. Meidän täytyy tällainen valtioiden egoismi jollain tavalla, meidän täytyy siihen jollain tavalla puuttua. Kolmannetkaan maat eivät välttämättä ole valmiita löytämään ratkaisuja toisaalta kun puhutaan kolmansien maiden rajojen valvonnasta, niin siellä on useita ongelmia, jotka liittyvät muun muassa siihen, että maahanmuuttajat jätetään rajoille. Ja tähän liittyy useita riskejä, sellaisia, joita olemme nähneet muun muassa Turkissa, mutta me tulemme tekemään tähän tarkistuksia. Thank you. Uh, Mr. Epitideos, please. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, εάν θελήσουμε να εξετάσουμε την έκθεση ως ένα φιλολογικό κείμενο... Haluan tutkia tätä mietin, jos haluaa tutkia tätä mietintää kirjallisuutena, niin toki sille voisi varmasti antaa 10 pistettä kymmenestä. Mutta jos me haluamme nähdä sen todellisena pyrkimyksenä hoitaa tämä ongelma, niin sanoisin, että silloin tämä on vain tällainen toivellista. En ole tässä nyt mitenkään sarkastinen, olen vain pragmaattinen. EUn lähestymistapa on ollut aika uhkarohkea. Rajat auki ja nyt sitten keskitytään rajatarkastuksiin ja on ryhdytty yleiseen panikointiin, joka on johtanut tähän tilanteeseen. Me emme kykene vastaamaan ja pysäyttämään tätä vuolosta virtaa ja tämä on johtanut tähän tilanteeseen. Miten me voimme ylipäätään pysäyttää tämän virran, jos me emme tee yhteistyötä alkuperämaiden kanssa, niiden maiden kanssa, jotka ovat näitä alkulähteitä. Anna Gomez puhuu jo Etiopiasta, koska minä tulen Kreikasta, minä mainitsen Turkin. Tilanne ei ole enää kontrollissa. Tilanne ei ole hallinnassa. Tuhannet laittomat Äh, maahanmuuttajat äh, rakensivat Kaleen viidakon. Kreikasta on tullut tällainen keräilykeskus. Äh, monet ovat käyneetkin siellä ja te tiedätte, mikä tilanne siellä on. Siellä on riitoja eri maiden maahanmuuttajien välillä, naisia raiskataan, nais, lapsia ei valvota eikä suojella. Emmekä me kykene enää saamaan tätä tilannetta käsiin. Meidän täytyisi ensin saada koko tämä maahanmuuttovirta pysähtymään täysin Euroopan suuntaan ja sen jälkeen varmistaa, että meillä on tällainen jakeluavan, joka toimisi kaikille maille. Mr. Lopez Aguilar. Mr. Lopez Aguilar. Gracias, presidenta. Como... Kiitos, puheenjohtaja. Kuten on käynyt ilmi, meitä on monta, jotka seuraamme suurella mielenkiinnolla ulkoasianvaliokunnan toimintaa, mutta erikoistumissyistä keskitymme Libe- ja sisäasiainvaliokunnan toimintaan. Tämä puolitoista minuuttia, joka minulla on käytettävissä, niin sen omistan valiokunnan osallistumissääntöihin tämän mietinnön valintaan ja sitten myöskin sisältöön haluan, puut- haluan puuttua. Elena Valenciano on korostanut Euroopan parlamentin kriittistä roolia komission edessä. Sitä ei ole noudattu eikä kunnioitettu millään tavalla tähän mennessä. Tämä politiikka jota on kutsuttu huonolla nimellä pakolaiskriisipolitiikaksi tai humanitaarisen kriisin politiikaksi. Se on selkeästikin negatiivinen eh, ilmaus. Ja sitten tämä Euroopan parlamentti on puhunut täällä eh, Turkkidiilistä tai sopimuksesta, vaikkakin kollega puhui siitä nimellä julkilausuma tai julistus. No joka tapauksessa tarvittaisiin jonkinlaista positiivista arviointia tämän Turkkisopimuksen osalta, koska siihen tarkoittaa sitä, että Turkki pyrkii pysäyttämään pakolaistulvan ja siirtämään ongelman sieltä meren selältä, jossa tuhansia ihmisiä kuolee pohjo, vain pohjoisemmaksi. Ja toinen kysymys, johon haluaisin puuttua tässä, on sama, johon Jasnemero puuttui, eli nämä lailliset maahantuloreitit, avoimet ikkunat. Jonkinlainen mahdollisuus pitäisi olla tulla maahan laillisesti, koska muussa tapauksessa nämä tragediat toistuvat ja yhä vakavoituvat, koska perheet yrittävät epätoivoissaan lähteä liikkeelle saadakseen esimerkiksi ilman asiakirjoja tai saadakseen viisumit. Euroopan parlamentti pitäisi pysyä yhtenäisenä siten, että me pystyisimme ottamaan mukaan kaikkiin kannanottoihimme humanitaarisiin perusteisiin pohjautuvat viisumit. Ja Euroopan parlamentin Yhteislainsäätäjän rooli täytyy tuoda erityisesti esille tässä humanitaariseen viisumiin perustuvassa kysymyksessä. Sitten edustaja Lyka. Ja te puhuitte jo viimeksi, ja nyt saatte todella lyhyen puheenvuoron. Ich versuche es ganz kurz zu... No ihan lyhykäisesti. Ihan lyhykäisesti siitä, mitä edustaja Hautala sanoi, koska se on tunnusmerkki siitä, että tämä mietintö tekee hyvin idealisoivia ehdotuksia eh, ja sieltä ei näy tarpeeksi realismia. Täällä puhuttiin tästä 0,2 prosentista, eh, jotka olisivat, eh, tai siis 0,2 prosenttia Euroopan kansalaisista on pakolaisia. Minun Saksassa heitä on 20 prosenttia. Eli satakertaisesti sen kuin mitä nyt puhutaan luvuista. Ja sitten on hyvin paljon väestöä, jolla on maahanmuutto tausta ja paikkakunnilla voi olla jopa 40 prosenttia heitä. Eikä silloin voida puhua vain siitä, miten haluttava ja toivottava tuleva maahanmuutto olisi, vaan meidän täytyy katsoa niitä todellisia ongelmia, mitä tämä maahanmuutto tuo mukanaan. Tulivat he sitten Turkista tai Arabimaista, me tiedämme sitä jo, että heidät on erittäin vaikea integroida ja että äh, monet näistä 25-30 prosenttia eivät ole koulutettuja eivätkä saa töitä. Ja tämä kaikki puuttuu tästä mietinnöstä ja olen iloinen, että nyt on tullut tarkistuksia, joissa viitataan tähän ja pidän hyvänä myös, mitä täällä sanottiin, että tässä pitäisi myös ottaa esiin parlamenttien kannat ja sitä, että parlamenttia ei saa ohittaa. Sitten edustaja Väyrynen, joka ei puhunut edellisessä kokouksessa. Ja <clears throat> meidän pitäisi muistaa, että tämän mietinnön aiheena on Euroopan unionin ulkoasiahallinnon rooli pakolaisia muuttoliikekysymyksen käsittelemisessä. Minä olen Alden varjoesittelijä kehitysvaliokunnan puolella. Mielestäni kehityspolitiikan ja humanitaarisen toiminnan osalta tämä mietintöluonnos on aika hyvä, mutta puutteet liittyvät ulkoasianhallinnon toimialaan. Olen tehnyt kaksi muutosehdotusta tähän liittyen. Ensinnäkin merkittävin juurisyy pakolaisuuteen ja muuttoliikkeeseen on sotilaalliset kriisit ja väkivalta. Ja sehän on nimenomaan se asia, joka kuuluu ulkoasianhallinnon tehtäväkenttään. Pitää pyrkiä ehkäisemään konflikteja, välittämään rauhan aikaansaamista ja toimimaan rauhanomaisten ratkaisujen löytämiseksi näihin konflikteihin. Toinen esitys, jonka olen tehnyt, liittyy siihen, että Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle pitäisi pyrkiä saamaan yhteistyössä YK on pakolaisjärjestön ja naapurimaiden kanssa korkeatasoisia vastaanottokeskuksia ja pakolaisleirejä, joilla selvitetään Eurooppaan pyrkivien maahanmuuttajien oikeus turvapaikkaan, ja ne, jotka saavat turvapaikan, voisivat tulla kiintiöpakolaisina vastaanotetuiksi Euroopan unionin jäsenmaihin. Tämä merkitsisi sitä, että saataisiin tämä hallitsematon muuttoliike pysäytetyksi ja myös vältettäisiin ne tragediat, jotka ovat nyt syntyneet Välimerellä, missä ihmisiä on paljon, paljon hukkunut. Nämä kaksi mielestäni nyt kuuluvat erityisesti ulkoasianhallinnon tehtäväkenttään, jota tämä mietintö käsittelee. Kiitoksia. Thank you. Mr. for one minute, because you spoke last time. Ja sitten seuraava yksi minuutti, te puhuitte viimeksi. Niin, en varmaankaan, vähe, tai luulen varmaankin vähemmässäkin ajassa saamaan tämän puheenvuotoni päätöksen. On tärkeää todellakin narratiivia, tätä kerrontaa muuttaa, koska tällä hetkellä monissa maissa on vallalla kovin negatiivinen kerrontatapa. Pakolais- ja muuttoliike on olemassa, mutta niillä on eri syyt Pakolaisuus on seurausta konflikteista ja meidän täytyy ehkäistä näitä konflikteja asianmukaisin toimin ulkoasiain toiminnassa, esimerkiksi Euroopan unionina globaali, globaalilla toimintakentällä. Ulkosuhdehallinnon täytyy taata toiminnassaan, että ihmisoikeuksia ja kansainvälisen oikeuden mukaisia perusoikeuksia noudatetaan. Mentaliteetti esittelijällä on sama, mutta ei välttämättä realiteetti kuin minulla. Ja ei voi päättää mietintöä tode, toteamalla, että mietinnössä sanotaan yhtä asiaa ja realiteetti on kuitenkin toinen asia, koska mietinnöllähän on tarkoitus muuttaa sitä todellisuutta, missä nyt eletään. No niin, kaksi asiaa vielä minulla. Yksi on se, että että toistan tässä niitä huolenaiheita, mitä kollegoilla oli se, että käytetään ähm, käytetään äh, kehitysapurahoja lyhyen aikavälin kohteisiin. Me olemme nähneet, että kehitysyhteistyörahaa on nyt siirretty maahanmuuttoon. Ja tämä on ongelma ja huolenaihe meillä, äh, meidän valiokunnassamme. Ja sitten se, että laaditaan näitä äm, tällaisia maahanmuuttosopimuksia eri maiden kanssa, kuten esimerkiksi Turkun, Turkin kanssa, ei se aina ole niin helppoa, koska meitä pidetään tässä koko maahanmuuttopaketissa tavallaan vaatijana. Ja annan nyt puheenvuoron komissiolle. Me olemme saaneet 10 minuuttia ylimääräistä tulkeilta, koska haluan, että komissio saa vastata kunnolla ja, ja luonnollisesti ulkosuudenhallinto. Ja äh, äh, Klaus Rudishaus äh, saa aloittaa. Klaus, ole hyvä. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Thank you for... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että sain mahdollisuuden käyttää puheenvuoron tässä keskustelussa. Tämä on todella, todella tärkeä keskustelu ja monimutkainenkin. Jos me kuuntelemme vain näitä muutamiakin puhujia, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron, niin ymmärrämme, miten monimutkaisesta asiasta on kyse. Kyse on kriiseistä, konflikteista, monista muistakin syistä, miksi ihmiset haluavat jättää omat maansa. Ei pidä sekoittaa asioita. Jos sallitte, niin esittäisin aivan ensimmäiseksi vetoomuksen. Jos te haluatte, että asioista keskustellaan asianmukaisesti, niin meidän täytyy yletä kyllä enemmän aikaa keskusteluun. Me emme voi keskustella tätä asiaa puolessa tunnissa ja sitten tehdä johtopäätöksiä, hyödyllisiä sellaisia. Me olemme jo luvanneet, että me tulemme teidän pakellenne ja annamme eh, lisää tietoa, koska emme tietenkään halua tehdä mitään ilman, että otamme parlamenttia mukaan. Monissa asioissa Euroopan parlamentilla on valvontaoikeus, että juuri juuri sitten viimeaikaista ää, eh, juttua, jossa tämä oikeus johti eh, hyödylliseen keskusteluun. On myös sellaisia aloja, joilla parlamentilla ei ole tavallaan oikeudellista perustaa olla mukana, mutta me mielellämme kyllä Ähm, keskustelemme teidän kanssanne poliittisellakin tasolla. Tämä on teidän mm, <clears throat> Teillä on tässä hyvä paikka kutsua komission edustajia tai korkea edustajia paikalle keskustelemaan ja selittämään asioita, koska me tarvitsemme aikaa näistä asioista keskustelemiseen. No liittyen äh, siihen, mitä täällä on kuultu, yritän puhua toki lyhyesti. Ensinnäkin estettiin kysymys kumppanuudesta maiden kanssa – Äh, tästä vähän päätettiin äh, Lavallettassa. Äh, eli kun puhutaan Afrikan maista, me toimimme yhdessä ja me olemme jo suunnitelleet tällaisia maahanmuuttokumppanuuksia ja puhumme nimenomaan kumppanuuksista. Tarvitsemme myönteisiä, positiivisia tarinoita. Te olette, monet, monet teistä olette viitanneet niihin ongelmiin, joita meillä on ihmisoikeuksien suhteen ja yhden ja toisenkin asian suhteen, mutta meidän täytyy myös tällaista positiivista tarinaa kertoa Kyse on siitä, mitä EU voi tarjota näille maille, jotta ne voivat hallinnoida maahanmuuttotilannetta paremmin. Ei niin, että sanotaan, että maahanmuuttoa ei pitäisi olla ollenkaan, vaan että sitä voitaisiin hallinnoida paremmin. Siksi me panemme aika paljonkin rahaa siihen, että voimme puuttua maahanmuuton alkujuuriin, hall, huonon hallintoon, moniin muihin tilanteisiin, minkä vuoksi ihmiset muuttavat maasta. Ja meillä on myös tämä hätä raha, rahasto Afrikkaa varten suunnitteilla. Tietenkin haluamme siitä puhua teidän kanssanne enemmän yksityiskohtaisemminkin. Ja kaikki tämä tietysti osoittaa, ja viittaan teidän viimeiseen kohtaan tässä, osoittaa sen, että tarkoitus ei ole käyttää kehitysyhteistyörahaa sellaisiin kohteisiin, jotka eivät ole kehitysyhteistyöasioita. Maahanmuuton hallinnointi on nyt tunnustettu sellaiseksi asiaksi, joka liittyy myös kehitykseen. Meidän pitäisi tehdä maahanmuutostakin myönteinen osa kehitysyhteistyöagendaamme, mutta se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy sitoutua ja rakentaa tätä tarinaa. Ei ainoastaan käyttää rahaa, vaan ihan poliittisellakin tasolla puhua siitä. Siksi viime kuukausina monet komissaarit ja ministerit ja jäsenvaltioiden ministerit ja jopa valtioiden päätkin ovat matkustaneet näihin AO-maihin voidakseen perustaa vuoropuhelun ja kumppanuuden sellaisen, jota aikaisemmin ei ole ollut. Ja siksi me todellakin haluamme tehdä tästä sellaisen asian, jota voidaan hallinnoida, jota voimme, johon voimme itsekin vaikuttaa, niin että voimme puuttua kaikkiin ongelmiin ja kysymyksiin mukaan luettuna ihmisoikeuskysymykset. Lähi-idässä olemme nyt sitoutumassa yhteistyöhön Turkin kanssa ja muidenkin maiden kanssa sekä teknisesti että poliittisesti, koska tämä on ainoa keino toimia. Me emme voi toimia niin, että puhumme vain tilanteesta EUn sisällä ja rajoilla. Tämä on sisäisestä politiikasta vastaavien kollegoiden heiniä. Ja minä olen sitä mieltä, että parlamentinkin täytyy löytää keino ymmärtää tämä asia kokonaisuutena. Se ei voi jakaa tätä asiaa ikään kuin siiloajattelun periaatteella yksittäisten valiokuntien toimivaltoihin, niin että yksi valiokunta on vastuussa yhdestä asiasta ja yksi toisesta. Ei, tämä on tämmöinen kokonaisvaltainen asia, johon kuuluu talouspolitiikkaa, ähm, ulkopolitiikkaa, kaikkia politiikkaa. Kaikki tämä, kaiken tämän äh, käsittelyyn tarvitaan kokonaisvaltaista politiikkaa. Ja siksi me emme voi sulkea silmiämme yhdeltä ulottuvuudelta, emme voi noin vain ö, sulkea rajojamme tai suhtautua asioihin aggressiivisesti. Ja siksi komissio ja ulkosuhdehallintokin ovat tehneet erilaisia <clears throat> ehdotuksia, jotka pyrkivät olemaan kokonaisvaltaisia. Joskus parlamentin ja jäsenvaltioiden on ollut vaikea niitä jopa ymmärtää, mutta tämä vain osoittaa, että me olemme ottaneet asiat äärimmäisen vakavasti, olemme suhtautuneet asioihin proaktiivisesti, koska me uskomme, että me voimme kyllä kantaa tärkeän korren kekoon, olipa kyse sitten kehitysyhteistyöstä tai muista politiikoista. Me kykenemme paremmin hallinnoimaan tilannetta. Emme me tietenkään kaikkia niitä asioita pysty ratkaisemaan, jotka täällä on mainittu. Siihen tarvitaan vielä paljon muutakin työtä. Mutta me tulemme järjestämään ensi vuonna huippukokouksen Afrikan kanssa valtion päämiesten tasolla Kyllä meidän täytyy lähteä siitä ajatuksesta, että voimme rakentavasti toimia kaikkien kanssa. Jos ajatellaan Lähi-idän kriisiä, toivottavasti sekin jossain vaiheessa ratkaistaan, mutta väestöongelma Afrikassa ei ratkaise itse itseään muutamassa kymmenessä vuodessa. Me tarvitsemme pitkän tähtäyksen sitoutuneisuutta. Ja kuten sanottu, olemme tyytyväisiä, jos voimme olla, tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa ja mielellämme annamme teille kaiken sen tiedon, jota te toivotte. And we have Madame Miriam. Kiitos eh, Mirja Puskapino eh, ulkosuudenhallinnosta. Olkaa hyvä. Good evening and thank you Chair eh, for giving. Kiitos, että sain puheenvuoron. Haluaisin tukea Ryshasan kommentteja ja painottaa muutamia asioita, jotka ovat erityisen tärkeitä ulkosuudenhallinnolle. Tämän sanottuani ja koskapa teillä on tämä myös äh, mietinnön lähtökohtana, niin maahanmuutto on äh, fakta. Se on asia, jota tapahtuu ja meidän täytyy hoitaa tätä yhdessä. Ja erillään näistä lyhyen aikavälin haasteista äh, meillä on hyvin selkeä pitkän aikavälin vastaus, jota tarvitaan, ja sen täytyy pedata sisään EUn ulkopolitiikkaan. Meille ulkosuhdehallintona on hyvin tärkeää, että tämä uusi kumppanuus puite, lähestymistapa on hyvin tärkeä ja se on otettava mukaan EUn ulkopolitiikkaa, joten se ei ole maahanmuuttokontekstin ulkopuolella, vaan päinvastoin se on enemmänkin tämän laajemman mittapuitteiston sisällä. Tässä on muutama elementtejä, jotka ovat uusia tässä kumppanuussopimuslähestymistavassa. Ensimmäinen on tämä tapa, millä tehdään töitä ja läheinen koordinaatio EUn toimielinten ja jäsenvaltioiden kesken. Ja tämä on äh, tällainen äh, molemminpuolinen työtapa ja käynnissä on jatkuva äh, vuoropuhelu näiden viiden prioriteettimaan kanssa, jossa kaikki toimielimet ja ulkosuhdehallinto ja jäsenvaltiot ovat mukana ja tapaavat näitä kumppanuusmaita, jotta voidaan keskustella maahanmuuttokysymyksistä, mutta tästä puhutaan hyvin laajassa kontekstissa. Toisekseen ei ole kysymys ainoastaan siis lyhyen aikavälin ratkaisusta. Tässä ei ole kysymys vain lyhyistä ratkaisuista, vaan tämä kumppanuussopimus on pitkän aikavälin globaali lähestymistapa, joka on hyvin holistinen. Eli tämä tässä otetaan mukaan myös laillinen maahanmuutto, siinä otetaan turvapaikkakysymykset, kehityskysymykset, laillinen maahanmuutto, sisäinen turvallisuus, eli kaikki tämä on tässä mukana. Kolmas asia on se, että on kriittistä että me emme halua pakottaa mitään kolmansille maille. Ei ole hyvä, jos me pakotamme yhtään mitään. Ja kun tämä viime, ensimmäinen ähm, edistymisraportti julkaistiin, niin siinä äh, on suhtauduttu, kumppanuusmaat ovat suhtautuneet mielenkiinnolla tähän ajatukseen. Ja lopuksi vielä ehkäpä selventääkseni, että nämä sopimukset eivät ole mitään laillisia sopimuksia, jotka allekirjoitetaan, vaan niillä on Äh, käynnistetty tällainen prosessi EUn ja kumppanuusmaiden kesken. Ja haluaisin myös äh, sanoa, että tämä menee pitemmälle, kuten mainitsin. Ei tässä ole kysymys ainoastaan palautu palautuksista. Mitään ei synny yhteistyöstä, jos me keskistymme ainoastaan palauttamiseen tai käännyttämiseen. Näiden täytyy olla holistisia ja kattavia. Ja lopuksi vielä asia, joka on hyvin tärkeä, eli se, että seuraamme näitä maahanmu- tätä maahanmuuttoa huippukokousta, joka oli syyskuussa. Meillä on nyt äh, New Yorkin julistus maahanmuutolle ja pakolaisille. Ja siihen 194 äh, maata äh, on allekirjoittanut yhdessä yhteisen sitoumuksen. Meille tämä kumppanuus puitesopimus on, siinä tärkeintä on nyt se, että se saadaan täytäntöön pantoa ja tämä on hyvin tärkeä lähtökohta. Ja meidän täytyy sitten saada tämä lähestymistapa myös tuonne globaalisemmalle tasolle. Kiitos. Kiitos ja nyt sitten äh, esittelemme, palaamme tähän kolme viikon kuluttua vai haluatteko te nyt välttämättä lisätä tähän jotakin vai odotammeko keskustelua, joka käydään sitten tarkistuksista. Te saatte minuutin jokainen. Señora, muy breve. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvostan näitä puheenvuoroja, joita täällä on käytetty. Laskin, että niitä oli 14, yhteensä 12 kollegoilta. Kolme lyhyttä kommenttia liittyen liven osallistumiseen tähän mm, mietintöön. Live siis osallistuu. Rova Vergiat on esittelijänä lausunnon osalta ja toiseksi sitten vastaan Euroopan ulkosuhdehallinnon edustajalle. Hän antoi meille puheen tai kertoi meille, että he ovat kovasti avoimia parlamentin suuntaan, mutta toisaalta sitten taas ei ole oikeudellista perustaa parlamentin osallistua tiettyihin lainsäädäntötoimiin. Me mehän emme laatisi tätä mietintöä ollenkaan, jos se ei olisi juridisesti perusteltua. Ja Euroopan unionin toiminnasta säätelevä sopimus sisältää artiklat tätä asiaa koskien. Mutta me huomaamme myös, että neuvoston päätelmät joulukuulta. Ja toisaalta mietimme myöskin ulkosuhdeasiain valiokunnan ja budjettivaliokunnan mietinnöt ja myöskin AFET-valiokunnan mietinnön ja DV-valiokunnan lausunnot budjettivaliokunnan mietintöön. Eli kyllä näitä lausuntoja ja mietintöjä on annettu täältä. Eli meidän on tarkoitus ei pelkästään ottaa perusteltu roolimme käyttöömme parlamenttina, vaan että meillä todellakin on oikeudellinen perusta toimia. Tämän lausunnon haluaisin vielä korjata. Niin minäkin halusin samankaltaisesti puhua. Nimittäin meillä on todellakin oikeudellinen perusta, koska sopimukset on laadittu sillä tavalla, että meillä perusta on, mutta te laaditte sellaisia sopimuksia sellaisella tavalla, joista parlamentti ei ole samaa mieltä. Mitä tapahtuu nyt ihan lyhyesti kolmella sanalla? Me haluamme välttää maahanmuuttajien ja pakolaisten tulon Euroopan ja nyt olemme päättäneet sitten, että paras tapa toimia sen aikaan saamiseksi on tehdä tiettyjen valtioiden ja hallitusten kanssa yhteistyötä tällaisten hallitusten, jotka Mm, kunnioittavat ihmisoikeuksia vain nimeksi. Eli me teemme yhteistyötä sellaisten valtioiden kanssa, joita tämä parlamentti kritikoi hyvin voimakkaasti muissa yhteyksissä. Eli tämä on johdonmukaisuusongelma. Meidän täytyy olla tarkkana, koska mehän yritämme toisaalta täällä nyt sitten estää sellaisten henkilöiden maahantulon, joilla on oikeus tulla Euroopan unioniin. On, ja sitten taas sanotaan, että jos ei ole ilmastongelmia tai jos ei ole talousongelmia tai köyhyysongelmia, niin silloin ei ole kyseessä pakolainen, vaan maahanmuuttaja. Ja sitten toisessa yhteydessä taas sanotaan toisinpäin, mutta kyseessä ovat pohjimmiltaan meidän arvomme. Me parlamenttimena emme ole toimineet asianmukaisesti aina, mutta me pelkäämme, että ollaan nyt solmimassa sellaisia sopimuksia sellaisten valtioiden kanssa, joiden kanssa emme halua sopimuksia solmia. Me olemme kansalaisten edustajia täällä, meillä on oikeudellinen perusta. Ja voi olla niin, että monetkaan eurooppalaiset eivät ole tietoisia siitä, mitä täällä oikeastaan teemme. Esimerkiksi Afganistan sopimus, se on kerta kaikkiaan häpeällinen. Tiedän, että asia on hyvin monimutkainen, tiedän, että se on vaikea ymmärtää, mutta ollaanpa tarkkoina. Me teemme täällä sellaisia päätöksiä, jotka ovat hyvin kaukana siitä, mitä meillä meppeinä on. Eli meillä on velvoite puolustaa sellaisia perusarvoja, joihin koko Euroopan unioni perustuu. Ja tämän parlamentin edustajina meidän täytyy toimia suoremmin, avoimella, avoimemmalla tavalla. Ja jos me onnistumme korjaamaan joitakin niistä asioita, joita esimerkiksi neuvosto on saanut aikaiseksi, niin hyvä niin, koska se on meidän velvoitteemme ja velvollisuutemme. Ja annan nyt sitten vielä toiselle puheenjohtajalle mahdollisuuden päättää tämä kokous. Kiitos kiintoisesta keskustelusta. Se on varmasti eh, hyödyllinen esittelijöille. Seuraava kokous järjestettäneen 29. tai 28. marraskuuta. Kiitoksia kovasti kaikille. Haluan myös kiittää tulkkeja siitä, että ovat näin joustavia työaikansa suhteen.